Il presidente. La seduta è ripresa. Istunto jatkuu. No niin, hyvät kollegat. Tässäpä tulokset ensimmäisestä äänestyskierroksesta. suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan uudesta kumppanuudesta hyväksytty, Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi hyväksytty. Kilpailupolitiikka, ensimmäinen kappale hyväksytty, ensimmäinen kappale, toinen osa hyväksytty, toinen kappale, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen kappale, toinen osa hyväksytty kappale 5, tarkistus 20 hylätty. Tarkistus 14 hylätty, tarkistus 1 hylätty, kappale 7 hyväksytty. Tarkistus 2 hylätty, tarkistus 8 hylätty. Kappale 11, ensimmäinen osa hyväksytty, kappale 11, toinen osa hyväksytty, kappale 18 hylätty, ja kappale 22 hyväksytty, kappale 26 hyväksytty, kappale 27 hyväksytty, kappale 28 ensimmäinen osa hyväksytty, 28 toinen osa hyväksytty, 31 ensimmäinen osa hyväksytty, 31 toinen osa hyväksytty, 32 hyväksytty, tarkistus 5 hyväksytty, kappale 34 raukeaa, tarkistus 44 hyväksytty, kappale 36 ensimmäinen osa raukeaa, toinen osa raukeaa, kolmas osa raukeaa, 37 hyväksytty, kappale 38, tarkistus 15 hylätty, tarkistus 21 hylätty, kappale 39 hyväksytty, kappale 40 hyväksytty, kappale 45 hyväksytty, tarkistus 9 hyväksytty, tarkistukset 16.24 hyväksytty, kappale 47 raukeaa, kappaleen 47 jälkeen. Ensimmäinen osa hylätty, tarkistus 10 toinen osa hylätty, tarkistus 11 hyväksytty, tarkistus 12 hylätty, tarkistus 17 hylätty, tarkistus 25 hylätty, tarkistus 18 hylätty, tarkistus 26 hylätty. Kappale 55 ensimmäinen osa hyväksytty, 55 toinen osa hyväksytty, 55 kolmas osa hyväksytty. 55 neljäs osa hyväksytty, 57 hyväksytty, tarkistus 45 hyväksytty, kappale 60 raukeaa, kappale 72 hyväksytty, kappale 73 ensimmäinen osa hyväksytty, 73 toinen osa hyväksytty, 75 hyväksytty, tarkistus 13 hyväksytty, kappale 82, ensimmäinen osa raukea, toinen osa raukea, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 29 hyväksytty, Tarkistus 30 hyväksytty. Tarkistus 31 hyväksytty. Tarkistus 32 hyväksytty. Tarkistus 33 hyväksytty. Tarkistus 34 hyväksytty. Kappaleen 93 jälkeen ensimmäinen osa hylätty. Tarkistus 22 toinen osa hylätty. Tarkistus 23 kolmas osa hylätty. Tarkistus 22 neljäs osa hylätty Tarkistus 35 hyväksytty. Tarkistus 36 hyväksytty. Tarkistus 37 hyväksytty. Tarkistus 23 hylätty. Tarkistus 38 hyväksytty, tarkistus 27 hyväksytty, tarkistus 19 hylätty, tarkistus 39 hyväksytty, tarkistus 40 hyväksytty, Tarkistus 41 hyväksytty. Tarkistus 42 hyväksytty. Tarkistus 43 hyväksytty. Tarkistus 28 hyväksytty. Tarkistus 7 hyväksytty. johdantosan kappale 17 hyväksytty. johdanto kappale B ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, D ensimmäinen osa hyväksytty, D toinen osa hyväksytty. Hyvä. Tässä olivat nämä tulokset ja nyt mennään toiseen äänestyskierrokseen. Se alkaa kello 14.30 ja päättyy 15.45. Äänestykset eh, toimitetaan samalla menettelyllä, jota olemme kaikki nyt harjoitelleet ja käyttäneet tänä aamuna. Ja toinen äänestyskierros alkaa ja voidaan siis äänestää kello 15.45 asti. Ja tämän äänestyksen tulokset eh, ilmoitetaan teillä kello 18.15. Kiitoksia yhteistyöstä. Pidetään muutama minuutti taukoa ja sitten jatkamme. Kiitos.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 stor bristvara.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 Il presidente. No. Oh. Pardon. Buongiorno a tutti, cari colleghi. Hyvää päivää kaikille, hyvät kollegat, meillä on nyt esityslistan mukaisesti suulliset kysymykset komissiolle ja neuvostolle Schengen-alueen tilanne COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että tässä keskustelussa ei oteta puhujia puhujalistan ulkopuolelta eikä myöskään sinisen kortin kysymyksiä. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä. Libe-valiokunnan puheenjohtaja Juan Fernando López Aguilar, olkaa hyvä. Johansson, como presidente de la Comisión de eh, Libe-valiokunnan puheenjohtajana minulle on, eh, minun tehtäväni on esittää Schengeniä koskeva suullinen kysymys. Meidän täytyy puhua Schengenistä, koska on sen, eh, koska 14. päivä kesäkuuta on sen syntymäpäivä pienessä kaupungissa Luxemburgissa. Eh, päätettiin eh, sopia siitä ja, ja, on, ja tämä parlamentti on hyväksynyt tämän, eh, tätä Schengenin sopimusta koskevan lainsäädännön. Meidän täytyy meidän täytyy puhua Schengenistä, koska se ei osoita hyvää terveydentilaa. Se on ää, aikamoisessa kriisitilanteessa meidän, ja meidän täytyy ää, meidän, sanotaan, että meidän täytyisi puhua äh, Schengenistä, mutta kaikki tietävät, että äh, Schengen on kaikkein arvostetuin äh, elementti koko Euroopan unionissa. Se vapaan liikkuvuuden alue, jossa ei ole rajoja, jossa ei ole rajoitteita eikä syrjintää eurooppalaisille. Ja 400 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa pääsee tästä nauttimaan, mutta tuloksena on se, että Schengen-alue, sit, sit, siihen liittyy Schengenin eh, eh, säännöstö, joka koskee raja- ja rajasäännöstö, ja sen tarkoitus on suojella Euroopan kansalaisia. Ja ja me voimme sulkea sisä, sisärajoja kansanterveyssyistä. Ja ta, siitä on ensimmäinen esimerkki pandemia COVID-19 ja Schengen. Tässä sanotaan, että se, mitä tapahtuu Schengenille COVIDin jälkeen on kysymys koska jäsenvaltiot ovat tehneet yksipuolisia toimia, eivätkä ole koordinoineet toiminta ja ne, ja ne ovat asettaneet rajatarkastuksia ja tämä, ja tämä tässä on, tästä on seurannut myöskin liiallisia poliisi, poliisitoimia ja myöskin liiallista haittaa rajat ylittäville työntekijöille. Lisäksi meidän täytyy puhua tästä asiasta, sen takia tämä suullinen kysymys, ja meidän täytyy tehdä hyvin selväksi E, että oletteko sitä mieltä, että toimenpiteet ja rajoitukset ovat Schengenin säännöstön mukaisia? Keskenäinen luottamus, solidaarisuus ovat tarpeen, mutta myöskin meidän tarvita, täytyy kunnioittaa lakia. E, kan, sisär, sisärajojen e, sääntely on ollut tarpeen sisäisen turvallisuuden takia, mutta ei koskaan kansanterveydestä johtuvasta syystä. Me ole, meidän täytyy muistaa tämä ja mi, miten eh, miten elvytetään Schengen, mikä on eh, se elpymissuunnitelma, joka tehdään, tehdään Schengenille eh, mahdollisimman pian. Ja Schengenin rajasäännöstö, niiden sen poikkeamien täytyy olla ajallisesti rajo, rajoitettuja ja mitä, meidän, mitä me voimme tehdä, jotta voidaan koordinoida ja reagoida koordinoidulla tavalla eh, yhteisiin haasteisiin. Pyydän, että äänestätte tämän, tästä suullisesta kysymyksestä eh, seuraavan äänestyksen puolesta, mutta muistutan että päätöslauselman sisältö on viesti komissiolle, että meidän ei ole sijaa improvisoinnille eikä eh, hajanaisuudelle, koordinaation puutteelle. Meidän täytyy, eh, että jäsenvaltiot ovat reagoineet ja reagoineet tämä ongelma on korjattu. Olkaa hyvä. Ja Black Lives Matter todellakin ja myöskin Schengenillä on merkitystä ja eurooppalaisella oikeudella on myöskin merkitystä. Eurooppa-oikeudella on merkitystä myöskin kriisiaikoina. Ja Eurooppa-oikeutta on kunnioitettava myös kriisiaikoina ja, ja on opittava kriisiajoista. Ja Euroopan oikeudella on erityinen merkitys kriisiaikoina, erityisesti niin kuin tämän covid-pandemian aikana. Sen takia eh, eh, me olemme laatineet päätösla, päätöslauselman, tämän, joka liittyy tähän suulliseen kysymykseen, ja siinä me esitämme elpymissuunnitelmaa. Kiitos puhemies. Muchísimas gracias, presidente López Aguilar. Kiitoksia Äh, puheenjohtaja Lopes Aguilar. Ja nyt sitten neuvoston puolesta ministeri Brnjats, olkaa hyvä. President, honorable members. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet. Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana Euroopan unioni on kohdannut syntymänsä jälkeen tiukimman kriisin. COVID-19-pandemia on uhannut ihmiselämiä, mutta Eurooppa-hanketta myös sisämarkkinoita ja vapaata liikkuvuutta. Uskon, että voitte kaikki olla kanssani samaa mieltä siitä, että kaikkein kriittisemmän aikakauden aikana kaikkein tärkeintä on ollut hidastaa ja lopulta saada pysähtymään viruksen hyvin nopea leviäminen. Tätä varten monet jäsenvaltiot ovat joutuneet lähtemään lainsäädäntötoimiin, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi vapaaseen liikkuvuuteen – sisärajatarkastusten uudelleen käyttöönottoa pidettiin tässä yhteydessä välttämättömänä joissain maissa enemmän kuin toisissa, sellaisissa maissa, joissa suhtauduttiin että ehkä tällaisiin toimiin hyvin skeptisesti ennen COVID-19-pandemiaa. Schengenin rajasäännöstön mukaan väliaikaiset sisärajatarkastukset voidaan ottaa väliaikaisesti käyttöön silloin, kun kansanterveys on uhattuna esimerkiksi. Tärkeää on, että vastataan niihin vaatimuksiin, jotka ovat kyseisissä määräyksissä mukana. Komissio sopimusten suojelijana tai yksikään jäsenvaltio ei ole esittänyt ongelmia siinä, miten vastataan näihin vaatimuksiin. Ja tämän pandemian alun jälkeen kaikki jäsenvaltiot ovat tehneet kovasti yhteistyötä neuvoston kautta, tukien komission koordinointityötä, jotta voidaan pitää mahdollisimman vähän haittavaikutuksia, joita syntyy kansalaisten vapaan liikkuvuuden suuntaan. Monia toimia, suosituksia on toteutettu prioriteettitoimina jäsenvaltiossa, että voidaan huolehtia ruoan, lääkkeiden ja henkilösuojainten vapaasta liikkuvuudesta. Samoin siitä, että rajatyöntekijät pääsevät kulkemaan rajojen yli ja EU-kansalaiset ja alueella oleskelevat pääsevät palaamaan. Samalla on rajoitettu, ei välttämätöntä matkustamista EU-ssa. Kun terveystilanne kaiken kaikkiaan on alkanut parantua, jäsenvaltiot ovat lähteneet purkamaan näitä rajoituksia palauttakseen vapaan liikkuvuuden Euroopan unionissa. Joissain tapauksissa lähdetään hitaasti poistamaan sisärajatarkastuksia, tämän käyttöön sen sijaan poliisin valvontaa alueella. Jäsenvaltiot komission tuella ovat sitoutuneita noudattamaan sellaisia toimia, joita väliaikaisesti vielä tarvitaan, täysin ottaen huomioon syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteet. Useimmat jäsenvaltiot ja Schengenin assosioituneet valtiot ovat poistaneet sisärajatarkastuksia ja vapauttaneet matkustamista kesäkuun puolessa välissä ja muut aikovat edetä kuin loppupuolella. Ymmärrämme hyvin, että paljon on vielä tehtävää, erityisesti ajatellen ulkorajaa, rajoitusten johdonmukainen poistaminen, sisärajatarkastusten poistaminen koordinoidulla tapaa on lähtenyt liikkeelle ilman suurempia ongelmia. Ja tämä osoittaa, että jäsenvaltiot toivovat, että Schengen-alue voitaisiin toimia. Suhtaudun toivekkaasti siihen, että voimme nyt odottaa komissiolta lisäehdotuksia, jotka liittyvät oikeudellisia sääntöjä sisärajatarkastuksille, jotta voidaan käydä yhteislainsäätäjien kesken keskustelua siitä, miten voidaan turvata Schengenin alue. Uudistukset sisärajatarkastussääntöihin – on luotava sellaisella tapaa, että saadaan uskottavia vastauksia, kun ajatellaan kansanterveyttä ja julkista järjestystä. Pitää huolehtia riittävästä joustavuudesta jäsenvaltioiden osalta ja poistaa mahdollisuudet väärinkäytöksille. Kiitos paljon. Grazie, ministra Bernias. Kiitoksia, ministeri Bernias. Ja nyt sitten komission nimissä komission jäsen Johansson, olkaa hyvä. President, honorable member. Puhemies, arvoisat äh, parlamentin jäsenet, Schengen on yksi äh, suurimmista saavutuksista, jota kansalaisemme kovasti arvostavat, kuten aivan oikein Juan López Aguilar, äh, Libe-valiokunnan puheenjohtaja, korosti. Halu- sanoisin myös, että Schengen, Heillä ei vain ollut 35. juhlapäivä, vaan se on myös selvinnyt suuresta testistä. Schengen ei ole koskaan ollut niin tärkeä kuin viimeisten kuukausien aikana. Kaikki jäsenvaltiot ryhtyvät drastisiin toimenpiteisiin suojallakseen kansalaisien virukselta. Suurin osa Schengen-maista otti käyttöön väliaikaisia sisäraja tarkastuksia. Lisäksi muita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Ja nämä toimenpiteet pelastivat kymmeniä tuhansia ihmisiä henkiä, mutta tämä oli vakava seuraus liikkumisen vapaudelle ja sillä oli suuri sosiaalinen ja taloudellinen hinta. 15. huhtikuuta komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja esittelivät yhteisen eurooppalaisen tiekartan kohti vaati COVID-19 rajoitustoimenpiteiden poistamista. Ja tämän tiekartan ehdotusten mukaista 30. toukokuuta komissio antoi tiedonanton liittyen koordinointiin tasapainoiseen ja asteittaiseen tarkastusten poistamiseen sisärajoilla. Toisessa vaiheessa myös haluttiin vähentää tai poistaa matkustusrajoitteet ulkorajoilta. Johtuen epidemiologisesta tilanteesta tämän viikon maanantai mennessä suurin osa jäsenvaltioista on luopunut sisärajatarkastuksista ja rajoituksista mukaan lukien karanteenivaatimukset. Komissio on kovasti rohkaissut myös jäljelle jääviä jäsenvaltioita poistamaan sisärajarajoitukset vapaalle liikkuvuudelle maa ilma- ja vesirajoilla. Ja odotan, että kaikki sisärajatarkastukset poistetaan kesäkuun loppuun mennessä ennen kuin ryhdymme purkamaan ulkorajarajoituksia. Schengen-säännöt antavat jäsenvaltiolle jonkin verran mahdollisuuksia ottaa rajatarkastukset uudelleen käyttöön kahden tai kuuden kuukauden ajaksi. Jäsenvaltioiden pitäisi luoda silloin hyväksyttyjä rajanylityspaikkoja. Kahdenvälisissä keskusteluissa ja kaikkien Schengen-ministereiden yhteiskokouksissa onnistuimme puuttumaan moniin kysymyksiin ja ratkaisemaan monia ongelmia myös mukaan lukien näiden rajatarkastusten laajuus. Tässä COVID-19-hätätilassa komissio on sitä mieltä, että EUn jäsenvaltiot ja Schengen-jäsenvaltiot ovat noudattaneet Schengen-rajakoodeksin sääntöjä. Vuodesta 2015 kuusi jäsenvaltiot Schengen-koodiksin mukaisesti ottaneet rajatarkastukset käyttöön johtuen ylimääräisistä maahanmuutosta, terroristiuhkista ja muista kysymyksistä. Näitä rajatarkastuksia on jatkettu ja jatkettu ja jatkettu tämän vuoden lokakuun marraskuuhun asti. Komissio on jatkuvasti rohkaissut vaihtoehtoihin rajatarkastuksille, joilla voisi samanlaiset tulokset esimerkiksi poliisitarkastukset, kuten suosituksessa toukokuulta 2013 sanotaan, että tällaisia poliisitarkastuksia voidaan tehdä myös raja-alueella ja tämä voi korvata rajatarkastukset. Lisäksi 2013 komissio ehdotti myös muutosta Schengen-sääntöihin, jossa varmistetaan menettelytavalliset turvalausekkeet niin, että nämä rajatarkastusten uudelleen käyttöönotto, että se on todellakin viimeinen keino. Kuten tiedätte, neuvottelut näistä ehdotuksista ovat jumissa, mutta viimeisimmät kokemukset rajatarkastusten käyttöönotosta kansanterveysuhki takia aiheuttavat sen, että meidän on harkittava asia uudelleen. Komission on nyt pohdittava oikeudellisia ja käytännöllisiä toimia, joita tarvitaan, jotta pystymme paremmin valmistautumaan yhteiskunnissamme tällaisiin hätätiloihin. Meidän täytyy tarjota esimerkiksi pandemiatapauksissa yhdenmukaista EUn toimintaa sekä sisä- että ulkorajoilla. Tällä hetkellä EU pystyy puuttumaan ainoastaan, jos on kyse mm, jatkuvista uhista ulkorajailla, jotka vaarantavat koko Schengen-alueen toiminnan. Covid osoittaa, että tarvitaan parempaa ennaltaehkäisyä, yksinkertaistettua tai standardisoitua menettelyä, jota voidaan sitten noudattaa, kun ollaan paineen alla. Tällaisten rajatarkastusten käyttöönottoon pitäisi olla asia, josta konsultoidaan ja pitäisi olla jäsenvaltioiden ja komission välisiä keskusteluja. Tätä määräystä Schengenin rajakoodeksissa on hyvin harvoin käytetty hätätilanteessa. Uusi turvapaikka ja maahanmuuttopaketti, jonka esittelen pian, on mahdollisuus käynnistää prosessi, jolla palautetaan luottamus jäsenvaltioiden välillä ja päästään takaisin täysin toimivaan Schengen-alueeseen. Pohdimme sitä, miten voimme varmistaa koordinoinnin jäsenvaltioiden kesken hätätilanteissa tulevaisuudessa ja pohdimme myöskin Schengenin tulevaisuutta ja miten varmistamme, että sen oikeudelliset puitteet ja sen täytäntöönpano on valmis ottamaan vastaan uudet haasteet. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien nimissä puhuvat ensin EPP-ryhmän puolesta Rangel, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Schengen è sem dubbio um dei pilares dell'Unione Europea. Schengen on todellakin eh, Euroopan unionin tärkeimpiä pilareita, jopa Euroopan rakentamisen tärkein saavutus. Ja nyt COVID-19 on asettanut sen kyseenalaiseksi. Jäsenvaltiot joutuivat paniikkiin ja suojelivat yksipuolisin eh, rajan sulkemistoimin kansalaisiaan. Kuitenkin Schengenin elpymissuunnitelmassa täytyy tunnioittaa, kunnioittaa koordinaatioperiaatetta. Arvostan komission pyrkimyksiä. Ja haluan sanoa neuvostolle, että jäsenvaltiot eivät aina koordinoineet toimiaan, kun he ottivat rajatarkastuksia käyttöön. Tämä on parlamentin kanta. Jopa puheenjohtaja Lopes Aguilarille haluaisin sanoa, että ei ole totta, että Schengenin rajavalvonta ei salli eh, kansanterveyspohjaisia toimia. Se, on, eh, tämä eh, raja, rajo, sisärajojen valvonta ei liity mitenkään pandemiaan Joten mielestäni tämä tilanne on laillinen. Kiitoksia oikein paljon kollega. Pyydän, että pidätte kiinni puheajoista. Nyt sitten SND-ryhmän puolesta edustaja Fajon. Kaksi minuuttia. Ole hyvä. Hvala komissaari. Kiitos paljon, puhemies, arvoisa komission jäsen. Kiitos oikein paljon kaikesta yhteistyöstä viimeksi kuluneiden viikkojen kokouksissa. Tiedän, että tiedostatte sen, että Schengenin uudistaminen on hyvin tärkeää, koska ilman Schengenin uudistamista ei saada uudistettua myöskään eikä edistettyä EUn taloutta. 35 vuotta on kulunut Schengenin perustamisesta ja koskaan aikaisemmin ei ole kohdattu näin vakavaa uhkaa. Tämän terveyskriisin aikana on nähty, että jäsenvaltiot ovat lähteneet yksittäisiin toimiin – minkäänlaista koordinointia ei ole tapahtunut. Rajat olivat suljettuina, ihmiset eivät päässeet ylittämään rajoja, eivät pystyneet palamaan kotiin, ei saatu lääkkeitä. Eivätkä terveystyöntekijät myöskään pystyneet ylittämään rajoja. Tätä tilannetta on parannettava. Mainitsitte sen, että Schengen on nyt todella ollut vakavan koettelemuksen alla – Neljässä jäsenvaltiossa viimeksi kuluneiden vuosien aikana on otettu käyttöön sisärajatarkastuksia ilman kunnollisia sääntöjä. Tällaiset toimet uhkaavat koko Schengen-aluetta ja koko Euroopan hanketta. Itse kysyn itseltäni, olivatko nämä toimet hyväksyttävissä. Sloveniassa Novgorodsan kaupungissa oli paljon helpompaa Targaritsan Italian puolelle kuin Slovenian Samivorin. Nämä toimet todella vaikuttivat siis meihin. Ja kun puhutaan yhteisestä turvapaikkapolitiikasta, haluaisin sanoa seuraavaa. Jos linkitetään tämä kysymys Schengenin hyvään toimintaan ja uudistukseen, niin me emme onnistu tässä hankkeessa. Molemmat paketit, siirtolaispolitiikka ja Schengenin uudistus, paketti ovat tärkeitä. Monemmat on hyväksyttävä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi Renew-ryhmän puolesta edustaja Tudorake, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Robert Schulmanin julkaisu istuksessa ajateltiin äh, integroitua Eurooppaa, joka perustuu solidaarisuuteen. Äh, ja 35 vuotta sitten äh, tehtiin pieni askel, jossa annettiin rajat muiden huolehdittavaksi. Ja nyt 35 vuotta myöhemmin Schengen on yksi perusoikeuksissa kansalaisille, jota haluamme puolustaa. Pandemia Äh, on olemme öö, nyt kaikki pandemian aikana nähneet rajoja, joissa val, jota valvotaan ja öö, nämä suljetut rajat ovat äh, aiheuttaneet sen, että jotkut kansalaiset ovat kyseenalaistaneet koko tämä meidän rakennelmamme. Me näin ei saa tapahtua uudelleen. Tämä kriisi on äh, osoittanut monta heikkoutta, mutta myös uusia haasteita äh, kansalaisille ja unionille. Olemme oppineet, että me tarvitsemme toisiamme, että meidän on tuettava toisiamme ja että meidän kestävyytemme riippuu kaikkien kestävyydestä. Me kaikki olimme jonkin aikaa Schengen-alueen ulkopuolella ja ymmärsimme, miltä se tuntuu. Mitä sitten tapahtuu Romanian ja Bulgarian kansalaisille, jotka ovat nyt 13 vuotta olleet Schengen ulkopuolella päivittäin? Me olemme kaikki kansalaisia Euroopassa ja euro- romanialaisten ja bulgarialaistenkin pitäisi pystyä tuntemaan tänä vetoan Saksan puheenjohtajavaltion, että neuvosto korjaisi tämän poliittisen epänormaaliuden. Kiitoksia edustaja Tudorake. Ja nyt sitten ID-ryhmän puolesta edustaja Tardino, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitos puhemies. Meillä on tärkeää muistuttaa, että jäsenvaltiot ylläpitävät rajojensa valvontaa, mutta me olemme olleet ensimmäisiä aivan pandemian alusta asti pyytäneet matkustusrajoituksia, mutta täällä Johansson on kritisoinut näitä rajoituksia ja on yrittänyt lykätä näitä rajoituksia ja sulkenut ne vasta silloin, kun tilanne oli jo päässyt käsistä monissa maissa. Jos olisimme kuunnelleet häntä, olisimme pystyneet välttämään tämän ja myöskin sen, että sisällään tuli hyvin paljon laittomia maahanmuuttomia, ihan kuin ei olisi riittänyt se, että otimme vastaan kiduttajat, jotka tulivat rakeiden mukana. Nyt meillä on monia avainsektoreita, kuten matkailu ja liikenne, e, palvelualat, jotka ovat kärsineet ja niitä pitäisi tukea, mutta muut ryhmät eivät ole sanoneet tästä sanaakaan. Kiitoksia. Kiitoksia kollega, että piditte kiinni puheajoista. Nyt vihreän ryhmän puolesta edustaja Strick. Yksi minuutti. Chair. In March, member states had to take all of us. Maaliskuussa jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä taistelemaan COVID-19 vastaan ja toimeen, toimiin kuului myöskin rajojen sulkeminen. Se on ihan ymmärrettävää kansalaisten suojelemiseksi, mutta se ei sovi siihen, jos meillä on syrjimättömyys, vapaa liikkuvuus ja eh, perusoikeudet. Ja myöskään, eh, myöskään tässä tilanteessa jäsenvaltioiden kansalaiset eivät pääseet eh, koteihinsa tai eivät pääseet perheidensä luokse, jos he olivat rajatyöntekijöitä. Me, meidän täytyy, me keskityimme terveyteen ennen kaikkea ja eh, meidän täytyy kuitenkin saada toimista oikeasuhteisia. suhteisia Sisärajat ovat suurin piirtein nyt auki, mutta ulkorajat ovat vielä kiinni ja turvapaikanhakijoilla on vaikea, vaikeuksia päästä perheensä luokse, jos perhe on jo EU-ssa. Me pyydämme, että komissio ja neuvosto pyrkii puuttumaan näihin rikkomuksiin. Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega. Ja seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Procaccini, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä kriisi on osoittanut selvästi, miten ajatus Euroopasta on lähtenyt harhateille. Ajatus Euroopasta, joka on laadittu vuosia sitten. Se, että ei ole pystytty puuttumaan tähän terveydenhätätilaan ja myöskin taloudellisen toiminnan puute. Ja nyt Schengen-alueen No, meneminen päälaelleen. Täysin epäorientoidusti on pysäytetty ihmisten ja töiden ihmisten liikkuminen, kun taas on avattu ovet maahanmuutolle. Kolme päivää sitten Libe-valiokunnassa puhuimme näistä kansalaisjärjestöjen laivoista, joissa satoja maahan muuttajia päästettiin Italiaan samoin kuin italialaiset kuolivat sadoittain päivittäin. Tämä ei ole Eurooppa, en tiedä mitä se on, mutta se on jotain muuta. Kiitoksia ja seuraavaksi GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Daily yksi minuutti. Um, Kiitos puhemies. Tällä hetkellä Schengenin säännöstö on sellainen, että vapaa liikkuvuus on tärkeä arvo, paitsi silloin kun se ei ole. Ja näin käy aika usein, jos on eri ihonväri. On todettava, että Schengen on ollut tärkeä ongelma vuodesta 2015